Dear colleagues. Uh, Hyvät kollegat. Varmaan te kaikki olette kuulleet näistä kauheista uutisista Brysselin lentokentältä. Ilmeisesti sinne on isketty. Seuraamme tilannetta. Olemme tietysti järkyttyneitä. Eli varmaan nyt kun seuraamme tilanteen kehittymistä, niin pidämme nyt kokouksen, mutta tietysti seuraamme sitten läheisesti tilanteen kehittymistä. ja varmasti koko parlamentti sitten reagoi tähän. kun saamme tilanteesta enemmän tietoa. Eli tämä nyt siis tästä ja seuraavaksi esityslistan hyväksyminen. Meillä on lisäkohta esityslistalla, joka liittyy komission ex ante järjestelyihin. Ja jos kukaan ei vastusta tätä, niin esityslista voidaan hyväksyä. Sitten 15. helmikuuta 18 tai 22. 23. helmikuuta ja 2. maaliskuuta kokoukseen pöytäkirjan hyväksyminen on hyväksytty. Sitten pari lyhyttä ilmoitusasiaa. Ekon ja budjettivaliokunnan yhteinen kokous on huomenna 9.30 ja siellä keskustellaan kahdesta työasiakirjasta, jotka yhteisesittelijät Böge ja Beres ovat valmistelleet, mitä tulee euroalueen budjettikapasiteettiin. sitten 19. huhtikuuta Ekon valiokunta ja komission pääosasto järjestävät parlamentissa julkisen kuulemisen, joka liittyy kilpailuviranomaisten tehokkuuteen ja sen parantamiseen. luonnos on Ekonin nettisivuilla ja rekisteröinti on alkanut netissä. Eli tässä ilmoitusasiat ja sitten voimme siirtyä kohtaan neljä, eli julkinen kuulemistilaisuus Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan Daniel Nuin kanssa. Eli tervetuloa. Tämä on tärkeä kuuleminen. Tässä nyt esitellään EKPn toinen vuosikertomus valvontaelimestä parlamentti ja Euroopan keskuspankki ovat tehneet tästä sopimuksen ja se kattaa EKPn valvontatoimet vuosina kaksi, vuonna, vuonna 2015. Ja kuten tiedätte, parlamentti hiljattain täysistunnossa hyväksyi ensimmäisen vuosikertomuksen pankkiunionista. Ja siinähän tietysti on keskitytty hyvin paljon tähän osaan eli valvontajojen ensimmäiseen vuoteen. Eli tämä nyt on hyvä hetki tarkastella tätä tilannetta. Sehän on kaiken kaikkiaan myönteinen tämän ensimmäisen vuoden osalta. Ja sitten katsomme, millaisia ongelmia on, mitä parantamisen varaa on, niin kuin kertomuksessakin on todettu. Eli Daniel Nui saa sitten puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvon puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet. Aluksi haluan sanoa, että olen hyvin surullinen, kun kuulin näistä Brysselin lentokentän tapahtumista. Mutta kuten puheenjohtaja sanoi, elämän ja työn teon on jatkottava, joten minä esittelen teille 2015 EKPn valvontaelimen toimien kertomuksen vuodelle 2015, kun esittelin tämän ensimmäisen kertomuksen. Tämä ei ollut tämä valvontaelin edes vuoden vanha, sillä oli lupava tulevaisuus, mutta ei historia. Nyt kun esittelen edellisvuoden kertomusta, niin meillä on jo puolitoista vuotinen historia taustalla. Täällä on nyt edelleen lyhyt historia, mutta kuitenkin erittäin lupaava tulevaisuus. Me pyrimme viemään eteenpäin tiukkaa, mutta reilua valvontaa pankkiunionissa. Minä tulen keskittämään seuraaviin asioihin. Ensinnäkin avain edistysaskeleet pankkialalla. Lisäksi tulemme katsomaan, kuinka olemme edenneet tämän valvonta toimien harmonisoinnin suhteen ja kolmantena puhun siitä, miten kansainvälinen oikeudellinen puitekehys on kehittynyt pankkivalvonnan suhteen. Ja lopuksi minä tulen puhumaan meidän valvontaprioriteeteista vuodelle 2016. Ennen kuin aloitetaan, minä haluan kiittää puheenjohtaja Galtieriä erittäin ajankohtaisesta ja rakentavasta mietinnöstä pankkiunionista. Tämä on erittäin tärkeä väylä, sikäli että se takaa meille hyvän palautekanavan liittyen siihen, miten parlamentti näkee pankkiasiat. Minä aloitan näistä yleisistä kehityksistä pankkisektorilla. Pankkien suorituskyky on parantunut vuonna 2015, varsinkin kiitos vakautuvien makrotaloudellisten olosuhteiden siten, että pankin taseet ovat parantuneet kriisin jälkeen. Matalat korot ovat olleet kuitenkin haaste, varsinkin kannattavuuden suhteen, eikä tase ole vielä täysin tasantunut. Kannattavuus on kuitenkin parantunut vuonna 2015 hyvin alhaiselta tasolta Pääoman tuotto oli 4,6 prosenttia keskiarvoa 2015 vuonna. Nousu oli 2,8 prosenttia, joka nousi siis 2,8 prosentista. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että luottotapeet ovat vähentyneet ja makrotaloudelliset olosuhteet ovat paranteet. Lisäksi eri toimintojen kautta on tullut myös lisää tuloja. Tämä parannusten kestävyys on kuitenkin vielä arvioitava. Taloudellinen Taloudelliset näkymät ovat heikot ja näyttää siltä, että tasaisen myyntikäyrän ympäristö saattaa jatkoa vielä pidempään. Viime vuonna pankit pärisivät melko hyvin alhaisten korkojen suhteen. Tämä tarkoitti helpompia rahoitusolosuhteita, jotka kyllä eh, erittäin hyvin korvasivat nämä alhaiset korkotulot. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua haastavammaksi pidemmällä aikavälillä. Alhainen kannattavuus on valvojille huolenaihe, sillä keskipitkällä aikavälillä tietyt liiketoimintamallit saattavat kärsiä tästä. Jotkut eh, elimet eivät, saata, eivät eh, tuota pääomaa riittävästi, koska heillä ei ole riittävää pääsyä rahoitukseen. Me tulemme katsomaan pankin liiketoimintamallin kannattavuutta tulevina kvartaaleina ja me tulemme varmistamaan että ne pystyvät kestämään näitä syklisiä kehityksiä ja rakenteellisia haasteita. Tämä erittäin suuri määrä heikkolaatuisomaisuuseriä on erittäin suuri haaste. Nämä kannattamattomat lainat ovat haittaja pankille ja pääomalle, ja tämä aiheuttaa sitä, että ei pysty lainaamaan riittävästi asiakkaille. Tässä on useita syitä, epävarmaa oikeudelliset olosuhteet, huonot pankkikäytännöt ja yleiset taloudelliset näkymät. 2015 pankit ovat tehneet merkittäviä kehitysaskelia siinä, että ne ovat puuttuneet huonoihin lainoihin parantamalla omia prosesseja ja lisäämällä omia varallisuuserien. Ja myös jäsenvaltiot ovat vieneet läpi erittäin tärkeitä oikeudellisia ja rakenteellisia muutoksia. EKP on työskennellyt tiiviisti pankin kanssa vuonna 2015 ja tulee jatkamaan tätä kuluvana vuonna siten, että kehitetään omakohtaisia räätälöityjä toimintaohjelmia. On tärkeää, että huoneenlainoja vähennetään ja on, voidaan odottaa, että kehitysaskeleet ovat parempaan päin tulevina vuosina. Nyt minä palaan harmonisointiin valvontametodologiassa viime vuosina. Kuten tiedätte, 2015 niin kutsuttu SREP, eli valvontatarkastusprosessi vietiin läpi, ja tämä koski 120 suurinta pankkiyhtymää euroalueella. Pääoma- ja likviditeettitasot pankeissa olivat valvonnan alaisena, ja niitä arvioitiin omien riskiprofiilien kautta. Lisäksi lisävalvontatoimenpiteitä on valistettu käyttöön sikäli kun ollut tarpeen. EKP-metodologia on linjassa EU-lainsäädännön kanssa ja siinä käytetään parhaita käytäntöjä pankkiunionissa ja noudatetaan kansainvälisten elinten suosituksia. Me olemme onnistuneet viemään läpi holistisen arvioinnin liittyen elinten elinkelpoisuuteen me olemme toimineet myös suhteellisesti. Me olemme katsoneet kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti eri tekijöitä ja pohtineet näitä asiantuntijalähestymisavun kautta. Me olemme pyrkineet tekemään myös vertaisarviointeja ja suuremmassa mittakaavassa että oli mahdollista siten, että kaikkia pankkeja arvioitiin samalla tavalla siten, että me eteenpäin integroitua yhteistä pankkialuetta. Lisäksi me pyrimme harmonisoimaan sääntöjä, joiden mukaan pankit toimivat. Kuten tiedätte, nämä OND eli omat vaihtoehdot ja kansalliset harkinnanvaraisuudet ovat tärkeässä roolissa. Mikäli näitä ei harmonisoida siten, että pankkivalvontaelin tai hallitus valvoo näitä niin on mahdotonta valvoa pankkien toimintaa sisämarkkina-alueella näiden noelliiden suhteen. On tärkeää, että löydetään yhteiset sääntöt. EKP on luonut harmonisoidun politiikan näille CRR ja CRD4 puitteissa. Nämä politiikat on muutettu ECP-asetukseksi ja EKP-oppaaksi me kiinnitämme myös huomiota palautteeseen, jota me saimme julkisissa kuulemisissa, ja nämä hyväksyttiin virallisesti viime viikolla, ja ne otetaan käyttöön vuonna 2016. Tämä on tärkeä, mutta ei viimeinen askel EKPn työssä kohti tasavertaista tasavertaisia olosuhteita. Toinen ja viimeinen vaihe on käynnissä, jotta voidaan harmonisoida vielä kahdeksan lisä ONDtä vuonna 2016. Lisäksi EKP on arvioimassa suhteellista tapaa harmonisoida vaihtoehtoja ja harkinnanvaraisuuksia vähemmän tärkeille toimielimille hyvin tiivissä yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Vaikka kuten tiedätte, että kansalliset valvontaviranomaiset ovat suoran valvo, suorasta valvonnasta vastuussa, niin EKP valvoo tätä Euroopan mittakaavassa. Minä haluan myös kertoa teille tässä vaiheessa kansainvälisestä foorumista liittyen kansainväliseen sääntelykehykseen. EKPn pankkivalvonta elin on ollut tiiviisti mukana VCBSn yhteistyössä. Ja Basel 3-politiikan viimeistely oli prioriteetti meille. Meidän edustajat eri Baselin komitean työryhmissä kantavat oman asiantuntemuksensa keskusteluihin ja se auttoi siihen, että näitä tärkeitä asioita saatiin viimeisteltyä. Riskikehys ja myös pankkien kokonaisvaltainen kestävyystapioihin liittyen riskiarviointi. Lisäksi tässä on erilaisia laskentamalleja liittyen riskien ja eri turvamenettelyyn. Tässä asiassa te olette myös mukana toisena lainsäätäjänä. EKP-pankin valvonta oli mukana myös muussa työssä, jotka ovat BCBSn esityslistalla. Muun muassa se, miten valtion velkoja käsitellään. Minä nostan nyt esille muita tärkeitä aiheita, jonka parissa me olemme työskennelleet vuonna 2015. Kerron myös meidän päivittäisestä valvontatyöstä. Ensinnäkin EKP on ollut mukana EU-kriisinhallinta kehyksessä. Tämä perustuu BRDD ja SRM ja yhteisymmärrysmuistio allekirjoitettiin SRMn kanssa, jotta voidaan parantaa SRM liittyvää yhteistyötä. Lisäksi valvontaa velvoitteen suhteen EKPn tulee viedä läpi kokonaisvaltainen arviointi pankkeista ja tämä on tehty yhdeksän pankin kohdalla. Viisi pankkia ei kestänyt tätä mm, stressitestiä ja pääomaa puuttui 1,74 miljardia euroa. Osa näistä on jo saatu korvattua eri toimenpiteillä, jotka pankit aloittivat 2015. Kolmantena ensimmäisessä pankkitarkastuskierroksessa 240 tarkastusta vietiin läpi vuonna 2015. Kansalliset valvoajat ilmeisesti muita iskuja on nyt tapahtunut. Eli ehkä nyt, nyt keskeytämme kokouksen ja seuraamme nyt tilannetta ja katsomme nyt sitten mitä parlamentti katsoo hyväksi tehdä. Ymmärrän hyvin, että jotkut jäsenet tarvitsevat tätä, mutta juuri tätä nämä hyökkäjät toivovat, että me lopetamme elämästä. Minä ehdotan, että me jatkamme. Elämän täytyy jatkua. I, I suggest a suspension. Kiitoksia. Ehdotan nyt taukoa. Arvioimme tilannetta ja katsomme sitten, mikä on parlamentin linja. Minun täytyy nyt ottaa yhteyttä puhemiehiin ja kvestoreihin. Tähän liittyy ehkä jotain turvallisuuskysymyksiäkin, eli nyt pidämme pienen tauon ja ilmoitan teille sitten, millä tavalla jatkamme. Eli pidämme nyt 10 minuutin tauon ja sen jälkeen sitten ilmoitan, miten toimimme. Wow. Dear colleagues. Hyvät kollegat. Olin yhteydessä parlamentin eri yksiköihin, jotka tietysti seuraavat tilanteen kehittymistä. Rakennus on turvallinen ja on ehdotettu, että odottelemme nyt tiedonantoa. Vaikka tilanne nyt onkin hankala psykologisesti, niin jatkamme nyt kuitenkin kokousta. Ja näin annamme myöskin merkin saman suuntaan, mistä Silvi puhui. Eli ehdotan, että jatkamme kokousta ja sitten kun saamme tiedonannon, niin toimimme sitten sen mukaisesti. Eli Daniel saa jatkaa esitystään. Olkaa hyvä. Kiitos. Olin puhumassa siitä työstä, jota me teemme Baselin komitean kanssa ja ennen kaikkea nostin esille nämä valtiovelka-asiat, neljä muuta toimenpidettä, jotka ovat olleet meille työn alla. Me olemme puhuneet yhteistyöstä SRM eli yhteisen kriisiratkaisumekanismin kanssa. Lisäksi näistä toimenpiteistä tarkastuksista liittyen yhdeksään pankkiin ja 240 tarkastusta, joita vietiin läpi vuonna 2015 kansalliset valvojat veivät läpi 95 prosenttia näistä paikan päällä tapahtuvista tarkastuksista ja EKP vei läpi 5 prosenttia. Meillä on pieni yksikkö, joka vastaa näistä paikan päällä tapahtuvista tarkastuksista. Lisäksi me katsomme, että nämä tarkastukset tehdään samalla metodologialla. Lisäksi kaikki merkittävät pankkiinstituutit käyttävät ainakin yhtä sisäisen valvonnan mallia, jotta voidaan laskea pääomaan vaatimuksia. Meillä on lisäksi käynnissä tarkastus liittyen sisäisiin tarkastuksiin. Me haluamme, että on yhtenäinen tapa noudattaa näitä ohjeita. Lisäksi me, minä haluaisin nostaa esille meidän valvontaprioriteetit vuodelle 2016. Nämä liittyvät siihen, että me olemme analysoineet niitä riskejä, joita EKPn valvonnassa oleville pankeille saattaa tulla. Me olemme nyt tehneet yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, yhteisten tiimien yhteistyötä me olemme vieneet läpi. Tämä liittyy Tämä liittyy vakavaraisuusvalvontaan mikro- ja makrotasolla. Me olemme katsoneet kannattavuuden liiketoimintamalleja ja niihin liittyviä riskejä. Lisäksi on arvinneet myös muita riskejä, ja tämä vaihtelee pankkiunionin jäsenvaltioiden välillä. Tämä liittyy muun muassa kannattamattomien lainojen määrään, velkariskiin, geopoliittiseen riskiin, kasvavat havaittuvuudet kasvavissa talouksissa, IT- ja kyberrikokset ja pankin kyky vastata sääntelyn mukaisiin pääoma- ja vakavaraisuusvaatimuksiin. Jo, me otimme esiin viisi prioriteettia valvottavaksi vuonna 2016 tämä liiketoimintamalli ja kannattavuusriski, luottoriski, se, tarvittavasti pääomaa, riskinhallinta, tietojen laatu ja likviditeetti. Kollekin prioriteetille tietty määrä valvonta-aloitteita aloitettiin ja niiden täytäntöönpano kestää yli vuoden ja ne tulevat jatkumaan vielä 2017 vuonna. YVMn tavoitteena ei ole ainoastaan toimia vahvana valvojana, vaan me haluamme myös katsoa, että sisämarkkina-alue toimii eheällä tavalla siten, että pankit pääsevät kiinni resursseihin, joita ne voivat rahoittaa innovaatioita, investointeja ja kasvua. Ja tämän kannalta on tärkeää, että valvontasääntöjä harmonisoidaan – Lisäksi me tulemme puuttumaan näihin kansallisiin harkinnanvaraisuuksiin. Toisaalta vakavaraisuuden suhteen on ainoastaan tietty määrä asioita, mitä me voimme tehdä YVMn puitteissa, sillä unionin lainsäädäntö antaa vaihtoehtoja myös jäsenvaltioille. Ja EKPllä on myös tiettyjä on tietyn pysty vastaamaan tietystä kansallisesta lainsäädännöstä, joten näiden asioiden kannalta EKPn harmonisointiin kyky ei välttämättä ole riittävää. Meidän tulee pyrkiä harmonisoimaan näitä ongelmia sikäli kun se pystyy. Minä olen kiitollinen teidän pyynnöstä teidän pankkiunin ja käsittelevässä vuosikertomuksessa. Toivon, että voimme luottaa enemmän asetuksiin kuin direktiiveihin pankkiunionin lainsäädännössä. Thank you for your work. Kiitoksia tästä tehdystä työstä tämän ensimmäisen runsaan vuoden ajalta. Ja kuten on todettu, kiitoksia myöskin tästä avoimesta ja läpinäkyvästä vuoropuhelusta Euroopan parlamentin kanssa. Sitten käynnistämme kyselykierroksen. Burkhardt ei nyt ole paikalla. Onko EPPstä joku toinen, joka haluaa esittää kysymyksen? Jos ei, niin sitten... Ai Pablo. Ai, ai Brian, selvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä teidän puheenvuorosta näin vaikea, vaikeana päivänä täällä Brysselissä. Aikaisemmassa yhteydessä, kun puhuitte valiokunnassa, me kysyin teiltä Irlannin keskuspankin päätöksestä ottaa käyttöön tiukommat vakavaraussäännöt lainanannossa. Niin kuin ehkä muistatte, tällä hetkellä Irlannissa on sellainen tilanne, missä esimerkiksi korot ovat dramaattisia talojen hinnat, asuntojen hinnat ovat siis laskeneet. Keskuspankilla pitäisi olla joustoa tällaisten toimenpiteiden suhteen niin, että voitaisiin, jos hinnat ylittävät tietyn tason, pitäisi tiukentaa, tiukentaa tilannetta ja sitten taas löysyttää silloin, kun hinnat ovat erittäin alhaisella. Siis kansallisten keskuspankkien toimi, pitäisikö niillä, niillä olla suhdanne mutta taso, tasoittavia, niin kuin finanssi- ja rahapolitiikka on tilanne. Toinen kysymys. Haluaisin tietää, uskotteko te, että asuntomarkkinoita pitäisi käyttää indikaattorina makrotalouden vakaustilanteelle? Esimerkiksi voitaisiin tiukentaa vakavaraisuussääntöjä, kun asuntojen liik- yllinkyllin kaupan ja taas toisinpäin. Pitäisikö keskuspankkien sopeuttaa rahapolitiikkaansa joustavasti ottaen huomioon markkinatilanne? Vielä lopuksi puheenjohtaja, yksi kysymys. Mitä riskejä teidän kannaltanne katsottuna on ajatellen rahoitussektoria, sektoria, jos Brexit tapahtuisi? On spekuloitu, että jotkut yritykset Sitistä voisivat siirtää konttoreitaan muualle yhdistyneestä kuningaskunnasta, jos Brexit tapahtuu, olisi hyvä pohtia, mitä tapahtuisi, jos joku näistä yrityksistä joutuisi vaikka maksukyvyttömyystilanteeseen. Kuka joutuisi tässä vaikeuksiin? Olisiko se jäsenvaltio, ja valvoisiko tätä vastuuta yhteinen valvontamekanismi? Onko valvontamekanismi arvioinut jo riskejä, jotka liittyvät mahdolliseen Brexitiin? Regarding, uh, the... Mitä tulee toimenpiteisiin joihin Irlannin keskuspankki on ryhtynyt makrovakauden valvonnan aikaansaamiseksi. Ne olivat varsin hyödyllisiä toimenpiteitä minun mielestäni ja onkin hyvä asia, että tarkastellaan mahdollisia kiinnelläinä riskejä tai kiinteistökriisejä makrovakaudellisten toimien kautta tämä päätös kuuluu kansallisille valvontaviranomaisen, kunnetaan sitä täysin. EKP voisi täydentää näitä toimenpiteitä ja voisi, jos ajatellaan niin, että tarvetta on, eikä mitään, minkään oltaisi ryhtynyt, niin silloin tämä, tällainen esimerkki kyllä kuuluisi kansallisille keskuspankkeille ja valvontaviranomaisille. Minun mielestäni se on aika viisastakin, koska meillä on 19 eri tapaa hoitaa asuntolainapolitiikkaa, reagoida asuntolainatarpeeseen eri maissa. Tämä on ensimmäinen kysymys, jonka esitin kollegoilleni, kun saimme tietoa asuntolain tilanteesta eri maista, että ymmärtäisimme täysin kyseistä markkinoiden luonteen, luonteen. Tulemme julkaisemaankin jotakin eri asuntolainatyypeistä euroalueella varsin lähitellä tulevaisuudessa, ehkä jopa tällä viikolla, siis todennäköisestikin oikeastaan tällä viikolla vielä ennen viikon loppua. Jos ö, asuntotarjonnassa otetaan huomioon makrotason vakauden valvonta? Pitäisikö näin tehdä? No kyllä varmasti, koska suuri tarjonta tai pieni ovat kriteerejä, jotka otetaan huomioon. Tämä vaikuttaa hintatasoon ja markkinatilanteeseen. Kyllä, nämä siis otetaan huomioon. En nyt vastaa siihen, pitäisikö tämä ottaa huomioon myös rahapolitiikan hoidossa, koska en tiedä mitään rahapolitiikasta. En ole koskaan ollut siitä vastuussa. Urani aikana me toimimme tiukan erittelyn mukaisesti EKPssä valvontaan erikseen, rahapolitiikka hoidetaan erikseen. Mitä tulee pankkeihin, tai tähän Brexitin. En halua mitenkään ennakoida kansan äänestyksen tulosta, enkä halua määritellä, miten ystävien on mahdollinen lähtö EU-sta vaikuttaa, mutta te kysyttekin kyllä eri asiasta, koska te viittasitte pankkien tilanteeseen. Niin ne pankit, jotka ehkä siirtäisivät toimintansa Manner-Eurooppaan, en tiedä tapahtuisiko näin, enkä halua kommentoida poliittisia tilanteita, mutta kaikki on jo sanottu eurooppalaisessa lainsäädännössä. Voi olla pankkeja, jotka ovat huomattavia rahoituslaitoksia ja niiden tapauksessa. Ja ehkä, ehkä sitten tulee vielä enemmän näitä merkittäviä, merkittäviä pankkeja. Euroalueelle tarvitaan enemmän resursseja. EKPssäkin tätä varten voi nähdä myös etuja, hyötyjä, syntyy enemmän työpaikkoja Manner-Euroopassa, mutta jälleen kerran en halua kommentoida poliittisia tilanteita tai tätä poliittista tilannetta ainakaan. Elisa Ferreira. Kiitos Elisa Ferreira. Ehm, muito obrigada. De facto... Eh, Kiitoksia. No, tämän päivän tilanne nyt ei oikein mahdollista, että voisimme kunnolla keskittyä tähän kysymykseen, ikävä kyllä. En oikein pystynyt keskittymään tähän alustuspuheenvuoroon kunnolla. Mutta kuitenkin kommentoisin paria asiaa mitä sanoi, siitä, mitä sanoitte. Te puhuitte siitä, miten voidaan siirtyä aikaisemmasta kulttuurista – Euroopan pankkijärjestelmässä kohti uutta kulttuuria, joka sitten syntyy kaiken lainsäädännön myötä, jota on pantu täytäntöön parlamentin avustuksella viime vuosina. On uusia yksiköitä. Nyt puhutaan tästä yhteisestä valvontamekanismista. Ja voisitko selittää meille, kuinka paljon ymmärretään, kuinka vaikeaa tämä siirtymä on ollut? On epätasapainoja siinä, millä tavalla pystytään mukautumaan uuteen tilanteeseen, kun katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Onko tämä otettu kunnolla huomioon valvojien tasolla? Ja sitten, miten tämä pitkä lama on vaikuttanut makrotalouteen, se on vaikuttanut pankkien kannattavuuteen. Ja tähän liittyy sitten paljon näitä järjestämättömiä lainoja. Ja sitten meillä on tiukempia pääomavaatimuksia, avoimuusvaatimuksia. Ja jos katsotaan nyt kaikkia näitä asioita yhdessä ja sitten näitä uusia bail-in-sääntöjä, niin sitten se, mitä nyt on nähty tietyillä markkinoilla ja joissain maissa, siellä on epävakautta ja epäuskoa tulevaisuuteen, ja niin sitä pitää torjua. Ei se johdu pankkiunionista, vaan se on pikemminkin tähän siirtymävaiheeseen liittyvä kysymys. Eli tämä on kysymykseni. Eli kuinka paljon on tietoisuutta siitä, että kaikkia näitä ongelmia on esiintynyt. Thank you. Kiitoksia. Niin olen täysin samaa mieltä siitä, että meillä on nyt hankala siirtymävaihe Ja tämä selittää myöskin sen sekasorron, jota alkuvuodesta oli markkinoilla, kun vanha bailout ja sitten tämä uusi bail-in kulttuuri yhdistyivät ja invest- ihan heti ymmärtäneet, mikä tilanne oli ja mitä seuraamuksia tästä heille oli. Eli me tiedämme varsin hyvin tämän tilanteen. Tiedämme, että tarvitaan joustavuutta. Me tarvitsemme aikaa. Ja tämä on otettu huomioon. Ja te puhuitte esimerkiksi näistä järjestämättömistä lainoista. Ja sanoin moneen kertaan, että tämä on pitkä matka ja kestää aikaa ennen kuin kaikki on kunnossa. Ja kun katsotaan kaikkia elementtejä tässä kysymyksessä, niihin pitää puuttua. Mutta koska on tehty tämä kattava arviointi, niin olemme havainneet näitä ongelmia. Ja meillä on nyt yhteinen määritelmä, jonka pankkiviranomainen laati. Ja meillä on sääntö tietylle tasolle asti näiden järjestämättömien lainojen osalta. Ja tämä on meille sitten vankka pohja, jolle voidaan sitten rakentaa välineitä, joilla puuttaa näihin asioihin oikealla tavalla. Olemme nyt hyvällä tavalla alkaneet puuttua näihin kysymyksiin. Ja otamme kyllä huomioon nämä ongelmat, jotka tilanteeseen liittyvät. Mutta tämä saadaan kyllä hoidettua ja me pystymme toimimaan Euroopan pankkisektorilla, koska kansalliset valvontaviranomaiset ovat tuoneet asiantuntemustaan käyttöömme. Ja yhteinen valvontamekanismi ja keskitetty päätöksentekoprosessi ovat meille avuksi, kun joudumme tekemään tiettyjä kivuliaita päätöksiä. Thank you. Kiitoksia. Kaikki ovat nyt saaneet varmaan tämän tiedonannon SAFE pääosastolta. Siinä on puhuttu sitä, että turvallisuustasoa on korotettu oranssiin. Tarkistuksia on tehostettu. Meidät pidetään ajan tasolla ja meitä pyydetään nyt pysymään rakennuksen sisäpuolella. Sitten Bernd Lücke. Frau ich möchte gerne auf Deutsch sprechen. Ähm, meine Frage bezieht Eli kysymykseni liittyy näihin järjestämättömiin laine, lainoihin, jotka mainitsitte. Te viittasitte siihen, että on tietysti erilaisia syitä, esimerkiksi se, että yleinen taloustilanne on mikä on, ja sitten on myöskin rakenteellisia syitä. Te puhuitte näistä konkurssilaeista ja muista uudelleenjärjestelytoimista. Ja nyt haluaisin kuulla. Ensinnäkin, Kuinka pitkälti katsotte, että nämä järjestämättömät lainat euroalueella ovat vaikuttaneet yleiseen taloustilanteeseen? Ja sitten kun katsotaan, miten nämä lainat ovat eri tavalla kehittyneet euroalueella verrattuna Yhdysvaltoihin. Siellähän näitä järjestettyjä lainoja vuonna 2010 oli suurin piirtein saman verran ja nyt sitten sen jälkeen kehitys oli sitten hyvin erilaista ja se väheni, niiden määrä väheni huomattavasti Yhdysvalloissa ja sitten taas Euroopassa niiden määrä kasvoi voimakkaasti. Eli katsotteko, että tämä liittyy makrotalouden kehitykseen, joka on ollut hiukan parempaa Yhdysvalloissa kuin euroalueella, vai sanoisitteko, että nämä erot eivät kuitenkaan ole niin voimakkaita, että siitä voitaisiin syyttää näitä järjestämättömiä lainoja. Ja toinen kysymys liittyy siihen, mitä sanoitte näistä konkurssilainsäädännöstä, että se selittäisi tilannetta. En nyt ihan ymmärtänyt, mitä tarkoititte. nämä järjestämätön lainathan jäävät pankkien taseisiin niin kauan kunnes pankit sitten juridisesti luopuvat näistä. Ja pankki tietysti voi sitten tarkastella taloustilannetta juridisesti. Ja silloin herää kysymys, pitäisikö meidän muuttaa sitten politiikkaa näiden järjestämättömien lainojen osalta, mitä tulee pankkien taseisiin. Ja sitten täytyy katsoa näitä muita konkurssilakeja. Ja sitten te olette valvoja viranomainen. Eli pitäisikö nyt vähän tiukentaa toimintaa näiden lainojen osalta? Ja mitä hyötyä siitä olisi, jos näin toimittaisiin? Koska nämä rahathan on sitten hävitty. Uh, well, uh, järjestämättömät lainat voivat olla erilaisia riippuen maasta, riippuen lainan vastaanotosta, onko se pk-yritykset, yritykset, yksityiset henkilöt, riippuen myös oikeudellisesta oikeudesta tilanteesta ja ympäristöstä. Mm, kyllä tämä ei johdu pelkästään taloudellisista olosuhteista, on muitakin tekijöitä, jotka liittyvät tähän. Tietysti kaikki lähtee liikkeelle taloudellisesta tilanteesta useimmiten ainakin, mutta muitakin tekijöitä on. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia ratkaisumahdollisuuksia. Joskus voidaan käyttää erityisiä takuujärjestelyitä, niin kuin Italiassa on otettu käyttöön, tai voidaan myydä omaisuus eriä erityissijoittajille, jotka haluavat ja pystyvät hoitamaan näitä vastuita. Tai sitten pankkien taseissa äh, tarkastellaan, mit, mitä lainoja voidaan järjestellä, mitä ei voida, jotka eivät koskaan tule toimimaan, vaan roskalainoja ja niitä sitten pidetään menetyksinä niin maksukyvyttömyyslait ja kyky uudelleen käsitellä vakuuksia. On joitakin maita oltiin kovin kauan sitten, joissa ei ollut mitään laillista mahdollisuutta mm, takavarikoida vakuuksia. En kyse ole niinkään siitä, että pankit eivät halua käsitellä asiaa. Joskus ei ole tarvittavia välineitä, mutta tilanne kuitenkin paranee koko ajan nopeasti edelleen pankkien kohdalla kyse on henkilökunnasta. Kuinka paljon on varaa asettaa ihmisiä hoitamaan näitä järjestämättömiä lainoja. Joskus pankit eivät omaa tarvittavia resursseja, joita tarvittaisiin. Pitäisikö tällainen alaskirjaus huomattava alaskirjaus suorittaa. Olen kyllä skeptinen sen suhteen. En usko, että yksi ainoa väline voi hoitaa eh, kaikkia erilaisia tilanteita, joita löytyy eri maista ja erilaisia lainanottajia. Pitäisi saada aikaan tällaista tervettä kulttuuria, että laskut ja lainat maksetaan, piste. En usko, että meillä voi olla turvallisia pankkeja ilman, että on tämän tyyppistä tervettä lainakulttuuria. Jos laina otetaan, niin tarkoituksena on se, että se myös maksetaan jonakin päivänä takaisin. Se, mitä me teemme, niin todennäköisesti on oikeastaan kaikki, mitä voimmekin tehdä, mutta otamme kyllä vastaan kaiken mahdollisen avun ja neuvon, myös yhteistyötarjouksen IMFltä. tässähän on varsinainen asiantuntija näissä kysymyksissä. Käytämme hyväksemme kaikkia hyviä valvonta perinteitä, joita on löytynyt 19 valvottavasta maastakin. Kiitos sille Goulard. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että me jatkamme tätä kokousta. Minä ymmärrän, että keskeyttäminen olisi ollut järkevää, mutta minä olen sitä mieltä, että me olisimme silloin alistuneet meitä vastaan hyökkäävien tahdolle. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää hyväksi tätä aikaa, kun täällä asiantuntija on, vaikka hänellä onkin kenties vaikeuksia päästä Frankfurtin minä haluaisin nyt puhua näistä valvontaviranomaisista ja minä haluan nyt ihan pragmaattisesti lähestyä tätä asiaa. Mitä te olette mieltä, että voitaisiin parantaa teidän suhteessa, teidän suhteessa, ähm, suhteessa liittyen EBAan tai vaikkapa investointipankkeihin? Mitä ovat ne suuret linjat, joita te haluaisitte ottaa tässä esille? Ja en tiedä, oletteko te yhtä mieltä, mutta paljon olemme kuulleet, kun on puhuttu Iso-Britannian neuvotteluista, niin on näyttänyt siltä, että euroalue on ongelma sisämarkkina-alueen sisällä, sillä ne maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, ovat vaikeassa tilanteessa tai vähemmistönä. Mutta kun tätä analysoi teknisten lähestymistapojen kautta, näyttää siltä, että euroalue pyrkii siihen, että tässä harmonisoidaan tilannetta jäsenvaltioiden välillä – ja eikö näytä siltä, että ne valtiot, jotka jäävät euroalueen ulkopuolelle, haittavat sisämarkkina-alueen yhtenäisyyttä ja laatua, ja ne ovat haitaksi sille, että näitä sääntöjä ei yhteensoviteta riittävästi. No, minä vastaan englanniksi, jotta mahdollisimman moni ihminen ymmärtää. mitä tulee YVM valvonnan arviointiin, johon te ryhdytte. Te mainitsitte EBAN. No, meillä on paras mahdollinen suhde. Meillä on hyvät suhteet he tuntevat minut hyvin ja me kesk- olemme tiivissä keskusteluyhteydessä. Minulla ei ole mitään eturistiriitaa tässä asiassa, mutta jotta Euroopan ääni kuuluu tässä virastossa, niin on yllättävää, että Meillä on äänioikeutta. Evan puheenjohtaja on tuolla. Puheenjohtaja huomatta. No heippa Andre. Meillä ei ole äänioikeutta. Evassa me olemme siellä tarkkailija jäsenenä, mutta luetaan niihin erinomaisiin suhteisiin, joka meillä on, ja uskon, että tämä antaa meidän paino, meidän näkemyksille painoarvoa, vaikka nämä eivät saa kumppanikseen kuitenkaan äänioikeutta. Se, että YVMssä ei voida delegoida riittävästi, vaan se on tehtävä valvontaelimessä. Kaikki päätökset on tehtävä valvontaelimessä, meidän on kirjoitettava paljon muistioita. Tämä ei varsinaisesti ole valvontatyötä. Lisäksi on erilaisia osa-alueita, jonka suhteen ei ole tässä selvää, kuka tekee mitä. On tiettyjä osa-alueita. On selvää, että YVMllä on tietty toimivalta EU-asetusten kautta asetukset, jotka vaikkapa panovat täytäntöön Basel 3. Mutta mikä ei kuulu meidän toimivaltaan, niin vaikkapa kuluttajansuoja tai rahanpesun vastainen työ. Mm, on paljon osa-alueita, joissa me saatamme olla eri linjoilla kuin kansallinen valvontaviranomainen varsinkin sen suhteen, onko kyseessä EKP, YVM vai kansallisen viranomaisen vastuu. Kenen tulee ryhtyä tiettyihin toimiin, onko kyseessä EKPn vastuu vai onko kyseessä se, että me annamme ohjeita kansalliselle valvontaviranomaiselle. Tämä on usein hyvin paljon työlämpää meille kuin se, että me tekisimme itse tämän tarkastuksen. Joten olisi hyvä, että selvennetään tätä harmonisointia. Tämä tämä taikakäsite, joka helpottaa meidän elämää ja tekee toimistamme tehokkaampia. Ja te kysytte lisäksi, onko euroalue ongelma sisämarkkina-alueelle. Minä saatan olla hieman puolueellinen, mutta minä olen sitä mieltä, että ei. Mielestäni on hyvin tärkeää, että nimenomaan tätä työtä tehdään euroalueella, varsinkin tämä yhteensovittaminen, jota me olemme tehneet liittyen näihin kansallisen harkinnan varaisuuksiin. 19 maata, jotka toimivat ennen eri tavalla, pystyvät nyt toimimaan samalla tavalla. Kaikki työ, mitä me teemme, jotta me varmistamme sen, että kaikki pankit ja pankkijärjestelmät euroalueella ovat turvallisempia ja eheämpiä, niin minä olen sitä mieltä, että että se on suuri voimavara niin sisämarkkinoille kuin Euroopalle. No, saatan olla hieman puolueellinen, mutta minä olen sitä mieltä, että euroalue on mahtava. Ja se, että ei kuulu euroalueeseen, no minä en osaa tästä tilanteesta puhua sen enempää, se on niiden ihmisten valinta, jotka ovat näissä maissa. siitä. Kiitos teille Fabio De Masi. Yeah, thank you. If uh, Miss Nui allows, I... Kiitoksia. Eli puhun Saksaa. Eli myötätuntoni uhrin, uhreille tämän aamuisten iskujen osalta. Meidän täytyy nyt jatkaa työtä. Se ei ole mitään tunteettomuutta, vaan meidän täytyy jatkaa työtä, koska se on meidän tehtävämme. No sitten, nyt on tehty sopimus. Komissio on tehnyt sopimuksen Hamburgin ja holsteinin osavaltioiden kanssa. Siellä on puhuttu 8,2 miljardan lainoista, jotka ovat ongelmallisia, ja Hampurissa on 5 miljardia näitä. Ja Hasha antaa sitten 3,2 miljardia kahden sijasta markkinoille. Tietojeni mukaan osa valtioissa on katsottu 40 prosentin ostohintaa ja meillä on 10 miljardin ostotaku, mutta 6 miljardia sieltä on jo käytetty. Ja jos nyt katsotaan sitten näitä vähennyksiä osavaltiotasolla ja otetaan huomioon myöskin se, että siellä on omia arvopapereita, joiden hinta on hyvin alhainen markkinoilta, niin onko tämä takuu nyt vielä voimassa? Eli mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen ja miten arvioitte sitten tämän pankin toimintamahdollisuudet ja kestävyyden mikäli sitä ei pelasteta. Ja sitten vielä kysyisin, kun katsotte näitä stressitestejä, niin onko tilanne myönteinen ja onko siellä oikaisutarpeita. Ja sitten nämä koko obligaatiot, mehän tiedämme Deutsche Bankin, esimerkiksi no Italiassa on yksi eläkeläinen hirttäytyi, kun hän menetti kaikki säästönsä, Eli pitäisikö pankkia valvoja niin, että eläkeläisille ei tällaisia tuotteita tarjota? Ja millaisia päätelmiä voitte sitten tehdä siitä, että pankkirakenneuudistus olisi tarpeen? Kyse on investointipankeista, joiden täytyy kestää nämä tappiot. Eli pitäisikö parlamentissa miettiä vähän pankkirakenneuudistusta ja miettiä tätä liian suuri kaatuman ongelmaa. Tämä ongelmahan on tietysti edelleen Saksassa. Minutes, the question should be... Niin siis teillä on kaksi minuuttia aikaa sitten kysymys. Muuten meillä ei jää aikaa vastauksille. Olkaa hyvä, Daniel. Very much, uh... Kiitoksia. Jos nyt oikein ymmärsin ensimmäisen osan tätä kysymystä, eli te puhuitte tästä saksalaisesta pankista, jossa mietitään nyt suunnitelmaa komission kanssa takeiden osalta, joita saatiin, kun keskusteltiin valtion tuista. En nyt kommentoi mitään yksittäistä pankkia, ja kun eilen lähdin Frankfurtista, neuvottelut olivat edelleen käynnissä, eli en edes pystyisi täysin vastaamaan tähän kysymykseen. Mutta varmasti tämä pankki sitten pian ilmoittaa markkinoille. Ilmeisesti tämä käynnistyi eilen näin jotain, kun käytin Blackberryni, kun olin tulossa Brysseliin. Ja sitten stressitestit, joita on tehty. Eli jos nyt kat- tarkoitetaan tätä kattavaa tarkastelua, niin mielestäni teimme hyvää työtä, niin hyvää kuin pystyimme tekemään kaikkien pankkien osalta, jotka testattiin. Emme havainneet mitään puutteita näissä arvioissa liittyy tähän kattavan. emerging. Niin siis ei edes näiden nousevien talouksien asema, koska sehän on muuttunut huomattavasti. Niin. Ai tästä oli kyse. Niin, me itse emme hyväksy näitä toimia. Tästähän äänestetään sitten pankkiviranomaisen tasolla. Meillähän siellä ei ole mitään äänestys, äänioikeutta. Ja lähinnä se tapahtuu sitten ESRB-komitean kautta. Ja siellähän on paljon palautetta tullut komissiolta, Euroopan keskuspankilta, mutta ei meiltä, vaan ihmisiltä, jotka tarkastelevat näitä taloustilanteita. Eli Tämä on ihan hyvä näin. Me emme halua mitään puolueellisuutta. Me toimimme sellaisessa tilanteessa, jota meitä pyydetään toimimaan. Ja sitten nämä välituotteet, joita myydään vähittäismyyjille, niin kyse on kuluttajasuojasta. Aikaisemmin vastasin kuluttajasuojakysymyksistä aikaisemmassa tehtävässäni, en nyt enää. Eli Kovin paljon emme pysty tekemään, mutta tällaisia tuotteita pitäisi myydä täysin avoimesti ihmisille, jotka niitä ostavat. Eli investoijien pitää ymmärtää, mitä he ostavat. Ja sitten pankkien rakenneuudistus. No, tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, koska Euroopassa pankeilla on suuri rooli talouden rahoittajina. 70 prosenttia prosenttia rahoituksesta tulee pankeista, 30 prosenttia suurin piirtein markkinoilta. Tilannehan on päinvastainen esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli Euroopassa meillä pitää olla kunnolliset markkinat, jotta voimme auttaa yrityksiä, jotka pääsevät markkinoille toimimaan. Eli Meidän ei pidä lähteä toimimaan väärällä tavalla. Eli näin nyt on tehty Ranskassa ja Saksassa lainsäädännössä, ja se on kaikki, mitä pystymme nyt tekemään. Ja vuoden alussa nähtiin, Ei tämä markkinatakaustoiminta on tärkeää, siitä nyt vielä ei ole äänestetty, mutta kun katsotaan tätä alkuvuoden myllerrystä verrattuna aikaisempiin myllerrykseen, niin tänä vuonna markkinoilla oli vähemmän markkinatakaajia. Ja ilman näitä takaajia markkinat ovat aika brutaalit ja se täytyy myöskin pitää mielessä. Thank you. Uh, I... Kiitoksia. Tässä puhutaan myöskin siitä, että pitää ottaa opiksi näistä arvioineista, joita on tehty näissä tapauksissa. Instituutiot katsotaan joko sitten kunnossa oleviksi tai sitten, että niitä pitää vielä pääomittaa. Ja sitten tähän liittyy myöskin se kysymys, johon Fabio viittasi. Eli millä tavalla sitten arvioidaan näitä kolmansien maiden lainoja näissä kysymyksissä. Ja tiedämme kyllä, mikä rooli teillä on suhteessa sitten pankkiviranomaiseen. Sven Giegold. Yeah, it's, uh... Hiukan hämmentävää. Olen nyt tässä tilanteessa aika hiljainen minäkin, mutta yritän esittää kuitenkin kysymykseni. Ensinnäkin jatkaen siitä, mitä Fabio sanoi. Mielestäni on ihan totta, että kuluttajan suojan mandaattia valvon, yhteisellä valvontamekanismilla ei ole, mutta jos puuttuu suojaa, sijoittajan vastuun suojaa, se voi vaikuttaa myös epävakautta ja vakavarauksellisia seuraamuksia. Siksi kysymykseni kuuluukin, oletteko ottaneet tämän huomioon, teettekö täällä jotakin sen tämä, mm, silloin kun teillä on mandaatti näihin liittyvissä kysymyksissä. Sitten tässä mm, raportissa kirjassanne, jonka näin, ja haluaisin muuten onnitella tästä ensimmäisestä vuosikertomuksesta. Sivulla 32 te sanotte, että olette lisänneet 30 peruspisteellä kakkospilarin vaatimuksia 2015-2016. Esitin itselleni kysymyksen, eikö tämä nyt ole suhta, suhdanteita myönteilevää tämänhetkisessä tilanteessa euroalueella? Haluaisin kovasti ymmärtää, miten otatte tämän seikan huomioon sen, että makrotaloudessa tilanteessa on eroja eri jäsenvaltioissa. Koskien Saksaa haluaisin huomauttaa, että Bundesbank on sop on korostanut rahoitusvakausraportissaan, että nyt 30 prosenttia asuntolainoista annetaan sadasta prosentista äh, kiinteistön arvoa, joka on todella poikkeuksellinen Saksan markkinoilla. Sitten vielä tämä äh, seikka, kohta, jossa kaikki lähtee liikkeelle, että se siis nyt sovella, että jonkinlaista pilari kahden menetelmää ja, jaetulla tavalla. Miten ne toimitte? Mikä osa pilarista kaksi on teistä täysin sitovaa, mitä tulee tähän mm, täysimääräiseen jakoon ja mikä taas ei ole sitova, vaikkakin olen samaa mieltä, että selvennyksiä tarvitaan. Vieläkään en ymmärrä, miksi pilari 2 jako pitäisi tehdä ehdotus pitäisi sitovaan ja vähemmän, vähemmän sitovaan osaan ja minkälaisia juridisia seurauksia tästä on. Thank you very much for these questions regarding... Uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä koskien pilaria kaksi ja tästä kysymys koskee myötäsyklisyyttä, niin, niin kyllä keskimäärin pilari kaksi vaatimuksia lisättiin 30 perusyksiköpisteellä tänä vuonna. Minun pitäisi tähän vielä lisätä, että suuri enemmistö pankkiireista, joiden kanssa olen keskustellut pilari kaksi vaatimuksista, ja näistä lisäyksistä, niin he jo nyt olivat hankkineet tämän pääoman. Tämä ei ole luonut tarvetta lisäpääomavaatimuksille. Edelleen oli joukko maita, joiden kohdalla pankit ovat hyvin pääomitettuja ja pilari kaksi vaatimukset – olivat jossain äh, olivat sellaisia vaatimuksia, missä ei haluttu käyttää liikaa aikaa, mikä tason pitäisi olla vaikka 8,5 prosenttia tai 9 prosenttia silloin, kun pankit ilmeisestikin äh, olivat noin 10 prosentissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Tämä on siis iso määrä, tämä 30 prosenttia tai peruspistettä. Näin on tehty erityisesti pankeissa, jotka eivät vähäkään välittäneet siitä, tulisiko enemmän pilari kakkosta, koska ne jo siinä vaiheessa olivat ylitason. Ja jotta toimisivat johdon, toimintansa johdonmukaisesti yhtäläisten mahdollisuuksien takia, niin ehkä 9 prosenttia voisi olla tämmöinen hyvä, oltiin jopa 1,5, mutta näitä pääomavaatimuksia, mutta nämä ovat tällaisia teknisiä kor, kor, korjauksia eikä vaikutuksia tästä ollut. Varsin alle kymmenen pankkia on sellaisia, joilla ei ole tarvittavaa pääomamäärää taseissaan tällä hetkellä, kun päätös tehtiin, mutta suurin osa pankeista on jo saanut kerättyä tarvittavia voittoja, että voidaan kattaa tarvittavat pilari kaksi vaatimukset. En usko, että tämä on luonut suhdanteita myötäileviä tilanteita tai niitä tasoittavia. Niin, katsoin tässä väärin muisti, muistinpano, niin, niin hinta asuntojen hinnat Saksassa ne ovat siirtymässä epätavanomaiseen suuntaan. Kun keskustelimme makrotalouden vakaustoimista tässä konferenssissa, niin tätä käsiteltiin ja keskusteltiin. Tässä keskusteltiin kiinelainoista, asuntolainoista. Se on aina tärkeä osa keskustelujamme joten tämä otetaan huomioon ei siinä määrin, että toimiin olisi ryhdytty Euroopan tasolla, mutta maksavan vakaustoimenpiteet e-, ennen kaikkea kuuluvat kansallisten valvojien käsin, ja me taas seuraamme kansallisia toimia, joihin ryhdytään tai ei ryhdytä. Ja aina on mahdollista, että EKP puuttuu tilanteeseen. Sanoisin vielä, että mitä tulee näihin suhdannetasoittaviin puskureihin, joita on, joista on tehty päätöksiä kansallisella tasolla tähän mennessä. Ne ovat nolla tasolla, koska tila, johtuen tästä tilanteesta. Uh, Sitten te viittasitte tähän lopauskirjassa, en oikein ihan varmaan mihin viittasitte, koska kirjatähän tulee niin paljon. Uh, Them. Kannattaisi niitä julkaista julkista, näitä, julkaista näitä kirjoja, se on kiinnostavaa meille kaikille. Niitä on niin paljon. Suurin osahan näistä onkin julkisia ja kirjojen laatijat itse ne julkaisevat. Niin mitä olemme tässä nyt vähemmän tehneet, kun olemme keskustelleet ö, pilari kakkosesta ja vakavarausvalvontaprosessista jotta ei toimintasi myötäsyökyisesti olemme hyväksi, no, päätimme jo alussa jakaa 25 peruspistettä kaikille ö, pankeille, joita yhteinen valvontamuksi valvoo. Me vähensimme vähensimme 25 peruspisteellä, koska 30 lisäys oli oikea tasapaino ja me kutsumme tätä varhaisen varoituksen suhteeksi. Se jotenkin liittyy näihin ohjeisiin, joita komissio kuvaa omassa asiakirjassaan. Tämä tarkoittaa, että pankit tietävät sen, että jos ne ovat, pääsevät lähelle pilari kahden vaatimuksen ja pääsevät tälle varhaisen varoituksen kohtaan 25 peruspisteen paikkeilla. Silloin ne saavat kirjeen meiltä, jossa todetaan, että olkaa nyt varovaisia, te olette lähentymässä tätä tilaa, tilannetta, miten aiotte palauttaa tilanteenne paremmaksi, mitä tulee pääomavaatimuksiin, vakavaraisuusvaatimuksiin. Näyttää siltä, että komission asiakirjasta ei ole vielä täysin keskusteltu valvojen kanssa, mutta se on, esittää tämän suuntaisia ehdotuksia, mutta tämä ei olekaan tulosta mistään lopparikirjasta. Tai painostetaan, että kun vaikka on sopivalla tasolla, niin halusimme vielä varmistaa tätä ja lisäsimme tämän ko- ko- hyvän kohtuullisen 30 peruspisteen vaatimuksen ja se mainitaan varhaisen varoituksen suhteessa. Kiitoksia. Tämä komission selvitys on ihan hyvä meille ja siitä on hyötyä. Ja sitten puhutte tästä kirjeestä. Marko Valli. Sì, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Surun valittelut iskujen uhreille. Eli meidän täytyy tosiaan toimia tavallaan niin kuin on tehty, eli jatkamme työtämme. Sitten yhteinen valvontamekanismi, kuten kriisin alkuvaiheessa nähtiin, Euroopan toimielimet ovat sitten arvioineet pankkiriskejä sekä rahoitus- että luottoriskien osalta. Ja meillä on sitten järjestelmiä, pankkijärjestelmiä, joissa keskityttiin enemmän reaalitalouteen, kuten Italiassa, mutta ei ole katsottu näitä pankkijärjestelmän riskejä, jotka ovat paljon suurempia etelässä kuin esimerkiksi Saksassa tai Ranskassa. Siellä on erilaisia pankkeja, joissa rahoitusriskit ovat kuitenkin aika korkeita. Ja sitten tämä pankkiunioni, josta juuri äänestettiin parlamentissa, ja sitten meidän pitää arvioida näitä omaisuuseriä, niin kuin valvontamekanismikin on tehty, ja meidän täytyy hiukan enemmän katsoa näitä luottoriskejä, koska jos me keskitymme nyt vain tähän, niin silloin pankkijärjestelmä saattaa johtua kriisiin, vaikka pankit eivät välttämättä ole vastuussa tästä kriisistä. Eli haluaisin kysyä, onko olemassa tahtoa ratkaista tämä rahoitusriskiongelma vai anan... Meidän täytyy nyt katsoa, mikä on tämä todellinen ongelma tässä järjestelmässä pankkimaailmassa, eli nämä kolmostason omaisuuserät. Ja sitten nämä valtion velkakirjat. Tässäkin järjestelmässä saatetaan rankaista pankkeja, jotka ovat jo kärsineet tästä kriisistä. Eli haluaisin nyt ymmärtää, onko meillä progressiivinen lähestymistapa tässä tilanteessa ja voitaisiinko joutua uusiin kriiseihin näissä jo heikentyneissä pankeissa. Ja nämä pankithan eivät ole syyllisiä kuitenkaan pankkikriisiin. Ja sitten Italiasta vielä. Siellä puhutaan nyt Banca Popularin fuusiosta – ja silloin kyseessä olisi suurempi, vakaampi pankki, mutta kuitenkin on katsottu, että kaksi heikkoa pankkia yhdessä muodostavat vielä heikomman pankin. Eli mikä on teidän kantanne tähän tilanteeseen? Very much, um... Kiitoksia. Niin te puhuitte siitä, että me keskitymme näihin luottoriskeihin enemmän kuin rahoitusriskeihin. Mutta ei, näin ei kyllä ole. Me keskitymme kaiken tyyppisiin riskeihin pankeissa. Ja me arvioimme markkinatilannetta tässä arvioinnissa. Ja tietysti muutamat pankit sisältävät tämän tyyppisiä riskejä. Eli ehkä tällä työllä oli hiukan vähemmän näkyvyyttä, mutta jos käytte uudelleen läpi tämän lähestymistavan, jota käytettiin näiden kauppa- ja markkinariskien arvioinnissa, niin voitte nähdä, että se oli aika haastavaa työtä. Me otamme huomioon kaikki pankkeihin liittyvät riskit. Me arvioimme, mikä on tämänhetkinen tai tuleva riski. Se on tärkeä osa valvojan työtä. Ja sitten näihin riskeihin tietysti täytyy puuttua. Sitten valtion velkakysymykset. Niin eli olen kyllä ihan samaa mieltä. On hyvin, tämän hankala kysymys. Vähän niin kuin nämä järjestämättömät lainat, eli vie aikaa puuttua näihin kysymyksiin, koska ne ovat hankalia, arkaluontoisia kysymyksiä. Ja meillä on erilaisia tilanteita. Ja näin me juuri teemme. Eli tähän nyt menee aikaa. Baselin komitea työstää tätä asiaa ja tekee sitten aikanaan ehdotuksen. Ja parlamenttihan on lainsäätäjä, eli en, enkä minä. Eli te voitte antaa minulle välineen käyttöön, jolla voin ratkaista näitä kysymyksiä. Minä en voi näitä pelisääntöjä alkaa muuttamaan vaan minä harjoitan valvontaa tämänhetkisen asetuksen pohjalta. Ja sitten tämä italialaisten pankkien fuusio, josta puhuitte. No se on kyllä aika merkittävä operaatio ja sen on pakko onnistua nimenomaan siksi, että se on ehkä ensimmäinen monista fuusioista ja sen on pakko onnistua. Ja muista maista meillä on kokemusta Ja Italiassakin varmaan on ollut useita fuusioita, joiden tuloksena tilanne pahentui tai syntyi ongelmia näille fuusiopankeille. Eli me teemme työtä italialaisten kollegoiden kanssa varmistaaksemme, että meillä on näitä riittäviä vaatimuksia. Tämän on pakko onnistua ja pankin on oltava vahva alusta pitäen. Eli tilanteen täytyy olla kunnossa. En nyt voi tätä verrata oikeastaan muiden maiden tilanteeseen. Eli tästä syystä me harjoitamme tätä valvontaa. Me pidämme ihan hyvänä näitä italialaisia fuusioita, mutta ne täytyy toteuttaa onnistuneella tavalla. Ja silloin vaaditaan tiettyä valvontaa, joka on ihan järkeenkäypää. Onneksi tämä asia nyt on ymmärretty, koska olen huomannut, että Euroopan keskuspankin vaatimukset on ymmärretty ja joissain italialaisissa lehdissä – on sanottu, että minä olen henkilö, joka päättää näistä, mutta ei minulla ole sellaisia valtuuksia, vaan valvontakomiteahan tästä päättää. On lähes konsensus, tai ainakin enemmistö tukee näitä vaatimuksia, joita me olemme esittäneet. Thank you. Kiitoksia Stenburg Harbalt. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä Nuille. Ensinnäkin Euroopan keskuspankki on laskenut korkotasoa. Se nyt on kaikkien aikojen alhaisemmalla tasolla. Ja pankkien korkotaso on nyt yhä enemmän miinukselta, miinuksella. Ja sitten kun katsotaan tätä eroa valvontapolitiikan ja rahapolitiikan välillä. Tällä tavalla rahapolitiikassa voidaan edetä vähän tehokkaammalla tavalla. Ja nyt, kun mietitään tätä rahapolitiikkaa, niin siihen liittyy riskejä nimenomaan, kun ajatellaan yksityisiä sijoittajia ja perinteiset liiketoimintamallit pankeissa eivät oikein pysty pysymään kilpailukykyisinä. Eli miten pankkialan monimuotoisuuden lisääntyminen voi tällä tavalla jatkua. Ja sitten meillähän on nyt vähimmäisstandardit Euroopassa vähintään 8 prosenttia. Ja tässä nyt täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä ja mielestäni niiden on, tässä on nyt vedettävä yhtä köyttä. Eli millä tavalla te sitten tuette kollegoitanne näissä toimissa? Kiitos. Thank you very much uh, for this question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mitä tulee korkotasoon, varmasti ymmärrättekin, etten halua kommentoida EKPn harjoittamaa rahapolitiikkaa, mutta todellakin mitä pankeista voin todeta, niin haaste tämä on kyllä kannattavuudelle johtuen tällaista korkotasosta. Mutta Tähän liittyy myös jotakin etuja esimerkiksi, kun ajatellaan äh, luottoriskin laatua. Tämä on tärkeä kysymys jossakin maissa. Tämän tilanteen ansiosta pankit ja lainanottajat pystyvät paremmin hoitamaan näitä järjestämättömiä lainakysymyksiä. Lisäisin vielä, että tämä on myös tilaisuus pankeille ajatella syvällisemmin yritysliiketoimintamallinsa kestävyyttä, niillä on kyllä välineitä tähän. Jos tarkastellaan kustannus tulosuhdetta euroalueen pankeissa, ne vaihtelevat kyllä, mutta varsin usein tilanne on aika hyvä ja tämä osoittaa, että tilaa suuremmalle tehokkuudelle on. Voidaan tarttua tähän kysymykseen, joka liittyy korkotasosta johtuvaan mm, haasteeseen tuotolle tai kannattavuudelle. Myös digitalisaation tuo enemmän asiakkaita. Tietysti nuori sukupolvi pyytää tämän tyyppisiä pankkipalveluita, joten pankkien pitää arvioida tilannetta ja kulkea tähän suuntaan. Muutoin ne niin kutsuttu fintech-sektori, joka etenee varsin nopeasti tulee haastamaan niitä. Digitalisaatio on myös keino lis- vähentää kustannuksia, mitä tulee voittojen tasoon, mitä tulee MR, MR, siis minimivaatimuksiin veloissa ja omassa varoissa. Meidän pitää tehdä paljon yhteistyötä kriisiratkaisun neuvoston kanssa. Meidän pitää antaa heille kaikki tarvittava tieto, jota he tarvitsevat työtään varten. Emme ole varmoja, ihan, ihan varmoja sen suhteen, mitä he tarvitsevat, mitä ei, mutta meidän pitäisi olla anteliaita ja varmistaa, että parempi antaa enemmän kuin liian vähän. Ja suoraan sanottuna tämä onkin varsin helppoa, koska Helge König oli eh, yhteisen valvontamekanismin perustavia, perustava jäsen, tunnemme hänet varsin hyvin ja hän tuntee taas yhteisen valvontamekanismin ja mitä mahdollisuuksia siihen liittyy. Ja minä taas voin kertoa teille, että me kyllä olemme paljon keskusteluyhteyksissä eh, pari-kolme kertaa viikossa keskimäärin minä ja Elke juttelemme. Joten <clears throat> Tämä yhteistyö kyllä toimii erittäin hyvin minun mielestäni. Ihan niin kuin vuosi, niin kuin mekin, hekin ovat, heillä on nyt vuosi takana. Tämä on varsin arkoltainen kysymys tämä pankkien kriisinratkaisu ja neuvoston tekemä työ yleensäkin, ja me varmastikin annamme heille kaiken mahdollisen avun, jota vain voimme heille suoda. Kiitos. Bernard Monod. est Bernard Monod. Euh, Madame la Présidente, merci de votre présence. Euh, Tout d'abord... Puheenjohtaja, meidän ryhmämme esittää myötätuntonsa kaikille terrorismin uhreille tänä surullisena päivänä. Minä haluaisin kysyä kysymyksen liittyen asiakkaiden turvallisuuksiin pankissa ja mitä tulee pankki velkakirjojen myymiseen asiakkaille. Ja heikompia testen äh, velkojen asiakkaille, miten tämä toiminta on hyväksyttävissä, äh, eikä tämä voi aiheuttaa paniikkia markkinoille. Ja and obligaatioiden myynti aiheutti paniikkia markkinoilla italialaisten pankkien päätökset osoittivat, että nämä heikkolaatuisten velkojen myyminen asiakkaille tekee sen, että asiakkaat pitävät sitä kiinni, kunnes ne ajetaan alas. Eikä tämä vääristä velkamarkkinoita Euroopassa? Eikö eurooppalaisten sääntelyiden tulisi toimia siten, että tässä suojellaan asiakkaita jollain tavalla? Onko oikein, että asiakkaat joutuvat maksamaan näistä heikkolaatuisista veloista ja joutuvat sitten maksamaan niistä hinnan siinä vaiheessa, kun pankki on poistunut jo uppoavasta laivasta. Eikö nämä tulisi varata ammattia ja institutionaalisille sijoittajille ja voisitteko tehdä suosituksia tähän suuntaan? Mutta kenties EKPn tavoitteena on pikemminkin suojella yksityisiä pankkeja kuin kuluttajia respond uh, in Vastaan englanniksi kysymykseenne, jotta enemmän ihmisiä ymmärtää, mitä sanon. Mielestäni pankkiasiakkaiden turvallisuus on tärkeä. Mitä pitäisi myydä vähittäisasiakkaille? Tämä on tärkeä kysymys. Mutta niin vain käy, että lainsäätäjä ei ole antanut minulle tätä vastuuta. Markkinaviranomaiset kaikissa euromaissa ovat niitä tahoja, jotka päättävät, mitä voidaan tarjota vähittäisasiakkaille, minkälaisia rahoitustuotteita ja mitä taas voidaan tarjota sijoittajille erityisesti, mitä tulee omaan pääomaan osakkeisiin ja myös tämä koskee muun tyyppisiä tuotteita edelleen. Sitten kun päätöksiä on tehty, mitä sitten pitäisi myydä yksityisasiakkaille, vähittäisasiakkaille ja mitä ei, kaikissa maissa on viranomaisia, jotka ovat vastuussa kuluttajan suojasta. Niiden, he, heidän pitää varmistaa, että tieto, jota asiakkaat saavat – onko hän, voiko hän ostaa tiettyä tuotetta. Tiedon pitää olla asianmukaisella tasolla. Tämä on kyllä hyvin herkkä vastuu ja vaativa kysymys. Puhun kokemuksesta, koska 2010 vuoden jälkeen olin vastuussa tästä kysymyksestä Ranskassa, mutta sen ei tällä hetkellä kuulu toimialani, joten minulla on, ei ole ollenkaan henkilökuntaa, joka voisi tätä työtä tehdä, koska se ei vain kuulu minulle tämä tehtävä on muita toimielimiä olemassa ja tietysti myös ESMA, arvopaperimarkkinaviranomainen, joka sehän kokoaa kaikki yritykset euromaat ja ehkä koko Euroopankin alueen, niin ESMA voi käsitellä näitä kysymyksiä paremmin. Todennäköisesti pääomamarkkinaunioni, jota nyt ollaan kehittämässä, tulee auttamaan ja vahvistamaan sijoittajien suo, sijoittajan suojaa Euroopassa. Voiko EKP esittää suosituksia? Ei, kukaan ei ymmärtäisi sitä, että me alamme tunkeutua alueelle, joka ei kuulu toimi valtuuteen, joka EKlle ja meillä on myönnetty, mutta voin kuitenkin tässä yhteydessä sanoa, että sijoittajien kuluttajien pitäisi saada kunnolla tietoa, informaatiota ihan varmasti, eikä heidän pitäisi ostaa mitään sellaista, mitä eivät ymmärräkään. Tämähän on aika perustavanlaatuinen sääntö, joka on tärkeä, jos he eivät ymmärrä sitä, mitä ovat ostamassa, niin sitten ei pitäisi ostaakaan. Asia on juuri niin yksinkertainen. Mutta muun osalta minä en ole vastuussa tästä hyvin äh, herkkästä kysymyksestä mutta olen valmis kyllä auttamaan kollegoja, kollegoja jotka ovat vastuussa näistä kysymyksistä. Itse asiassa tällä viime viikolla mm, olin kokouksessa, jossa olin mukana ESMA-kollegoja, Steven Major muun muassa, ja me puhuimme asiasta. Kerroin hänelle, että luotin hänen, tai hän, että hän varmistaa, että sijoittajat todellakin ymmärtävät, että nyt ollaan tultu ihan uuteen maailmaan, toteutetaan täysin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä ja äh, sijoittavat voivat joutua vastuuseen. Pitää, se pitää ymmärtää, mikä on täysin ta- taattua. Talletukset 100 000 euroon saakka, piste, ne on taattu. Thank you, Jakob von Weizsäcker. Kiitos, Jakob von Weizsäcker. Yes, thank you very much, Chair. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. On ihan hyvä merkki, että tällaisellakin päivänä pystymme jatkamaan tällaista mielenkiintoista kuulemista. Tässä valiokunnassa 2016 keskustellaan hyvin paljon edes kysymyksistä, eli tästä talletustakuujärjestelmästä. Ja tähän liittyy myöskin kysymys, millä tavalla tarvitaan riskien vähennystä pankkijärjestelmään. Eli pari kysymystä. Ensinnäkin, katsotteko, että meidän pitäisi, jotta pystymme puuttumaan näihin riskeihin, niin meidän pitäisi jatkaa näiden riskien vähentämistoimia. Ja jos näin on, niin sitten sitten, millaisia toimia pitäisi toteuttaa? Monista asioista nyt keskustellaan parhaillaan, eli toivottavasti olemme riittävän avokätisiä ja eli nämä velkojen minimivaatimukset. Ja tähän liittyy myöskin sitten se, mitä tehdään valtion veloille – ja tämä on sitten erityinen kysymys, tämä on minun lempiaiheeni, eli pankkien rakenneuudistus. Ja kuulin, että Baden-Badenissa esitelmässänne puhuitte Saksan yrittäjistä. Ja siellä oli hyvin näkyvällä tavalla mukana tämä pankkien rakenneuudistus. Ja sanoitte, että tällä tavalla voidaan puuttua risk, riskialttiisiin toimintoihin pankeissa ja ehkä voisitte kommentoida myöskin sitten etuja, mikäli tällainen erottelu toteutuu. Eli tässä kysymykseni, eli lähinnä nyt tämä riskien vähentämistoiminta. Thank you, thank you very... Kiitoksia. Niin Edisistä. Tietysti pidämme hyvänä sitä, että saatetaan päätökseen pankkiunioni ja sitten komissio on ehdottanut tätä talletussuojajärjestelmää. Tämä on se puuttuva osa pankkiunionista ja on hyvä tietää, että parhaillaan keskustellaan näistä kysymyksistä. Meille on tärkeää, että pankkien maksut tähän rahastoon pohjautuvat riskeihin nyt kun ajatellaan kaikkia pankkeja pankkiunionissa, eikä pelkästään tiettyjä pankkeja. Ja sitten riskien jaosta. Ediksen rakentaminen riskien vähentämiselle pitää toteuttaa samanaikaisesti, kun otetaan käyttöön täysimittainen edis. Se on tärkeää, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset lähtökohdat – kansallisissa talletussuojajärjestelmissä. Eli tämä phase-in-vaihe mahdollistaa sen, että vähitellen otetaan käyttöön uusi järjestelmä ja laki ja voidaan edistyä ja tasoittaa toimintamahdollisuuksia pankkialalla ja vähentää pankkisektorin riskejä. Eli riskien vähentäminen ja riskien jakaminen vahvistavat toisiaan. Ja tällä tavalla pystymme myöskin vahvistamaan pankkiunionia. Ja tärkeää nyt on, että meillä on selkeä suunnitelma ja aikataulu, kunnes meillä on täysimittainen EDIL käytössä, jossa mukana ovat sitten vakuuttajat. Eli tässä nyt ollaan siirtymässä kohti tätä järjestelmää. Ja sitten tämä viimeinen kohta, niin pankkien rakenneuudistus ja tämä erittelyn edut. Ennen kriisiä markkinatoimintaa oli liikaa – pankit, jotka olivat mukana tässä toiminnassa, kärsivät kriisistä ja vähensivät huomattavasti tämän tyyppistä toimintaa. Mutta tietysti nämä asiat saattavat unohtua jonain päivänä ja ehkä sitten tulee houkutus miettiä kannattavuutta ja sitten voidaan ehkä palata tämän tyyppisiin toimiin ja se saattaa ehkä tuottaa nopeita voittoja, mutta myöskin huomattavia riskejä, jotka sitten muuttuvat jossain vaiheessa tappioiksi. Eli tämä nyt kannattaa muistaa. Se, mitä nyt on tehty esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa ja ehkä myöskin muissa maissa, niin se on mielestäni oikea tapa edetä. Koska kun katsotaan näitä vähittäistoimia, kaupallisia pankkeja, niin meillä on tätä markkinatakaustoimintaa hyvin paljon. joka saattaa vaikuttaa tähän kaupan käyntiin, mutta näiden toimintojen rahoitus olisi kalliimpaa kustannukset olisivat korkeampia asiakkaille ja sitten olisi vähemmän tällaista toimintaa. Ja sitten ainakin omassa maassani tästä on aika voimakkaita näkemyksiä. Ja valvojat ovat saaneet toimivaltuuksia arvioida missä vaiheessa pitää toimia ja milloin se ei ole tarpeen. No, niin meiltä alkaa nyt kyllä aika loppua. Ikävä kyllä. Thomas Beres. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä Daniel. Noi, tässä on tullut ehdotus IFRS 9 uudistuksesta otitte sen johdannossanne ilmeisesti esiin. Mitä enemmän tätä asiaa ajattelen, sitä selvemmäksi minusta tulee, että tämä uusi kirjanpitosääntö on laadittu, jotta voitaisiin vasta pankkien tarpeisiin ja ennen kaikkea niiden eh, huolenaiheisiin. Kun ajatellaan vakuutusalaa, ehkä pitäisi eh, vähän odottaa tämän normisantanne kanssa niin, että on laadittu niille sopivammat standardit ja säännöt, siis vakuutusalalle sopivammat säännöt, mutta näiden kahden sektorin lisäksi, jotka on jo hyvinkin tullut tunnistettua, voidaan nähdä esimerkiksi, että pitkäaikaissijoitusten sijoittajat tuntevat huolta, miten tämä IFRS voisi vaikuttaa pitkällä aikavälillä ja miten se vaikuttaa niiden kykyyn arvioida pitkäaikaissijoituksia suotuissa oloissa. Voin olettaa, että teidän kantakatsottuna aiotte käsitellä tätä aihetta pankkikulmasta, mutta teillä on varmaankin eh, näkökulma ja mielipide siitä, onko tämän IFRS 9 takana tämä pankkikysymys ja yhtäkkiä onko sellainen standardi säännöstö, että voidaan hyvin vastata kirjanpidollisiin ongelmiin kirjanpitoarvosta. Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että olen vähemmän pessimistinen IFRS 9 sanoista kuin sinulla. Tiedän, että on ihmisiä, jotka uskovat tähän fair value accounting, kun puhutaan kirjanpitoarvosta, että sitä käytettäisiin enemmän IFRS 9 kohdalla, mutta näin EKP ei tätä asiaa nähdä ja arvioida. Edelleen mitä tulee rahoitusvälineiden arvoisiin, EKP on saanut huomioon uuden luottotappiomallin ja näkee tämän hyvänä kompromissina, kun ajatellaan tavoitetta avoim, pyytään avoimuuteen ja rahoituksessa vakauteen. Me uskomme, että uusi malli, josta soveltaan oikein, sen pitäisi johtaa siinä, että ripeämmin huomataan luottotappiot ja reagoidaan niihin ja voidaan, voidaan näin lievet, lieventää tätä IAS 39 myötäsyklisyyttä, jonka tämä uusi järjestelmä taas korvaa. Mitä tulee sitten suojaavaan kirjanpiton hedge accounting malliin, se tulee vähentämään keinotekoista, keinotekoista volatiliteettia tulolaskelmissa ja tämän pitäisi auttaa pitkän aikavälin sijoittajia, joten me suhtaudumme tähän suotossa tähän IFRS 9. Ehkä vielä äh, vahvistamme tämän näkemyksemme. Voin kertoa, että monet pankit eivät ole niin innoissaan IFRS 9. Ne juuri pelkäävät sitä, että, että otetaan enemmän huomioon tämä rahoitusvakaus ja varhainen ongelmien havaitseminen. Me seuraamme kuitenkin valppaasti, miten IFR, IFRS 9 tilinpäätöstandardia sovelletaan, koska me haluamme hyvän siirtymävaiheen. Emme halua sellaista, että pankit huomaa, että näin on käynyt yhtäkkiä ja sitten niiden täytyy rahoittaa vielä enemmän taseita kuin odottivat, joten teemme työtä eri tahojen kanssa myös tilinpäätöstandardia päätöstahojen kanssa, että ymmärretään nämä seuraamukset oikein. Olen aika myönteinen tämän suhteen ja minun mielestäni olisi hienoa, jos parlamentti voisi tukea, hyväksyä nämä uudet standardit äh, ajoissa, jotta varmistetaan se, että pankit sitouvat, sitoutuvat uusien sääntöjen täytäntöönpanoon riittävässä aikataulussa. No no, I, I'm not... En minä syytä tässä yhtään ketään. Annoitte vain minulle tilaisuuden kertoa, mitä olemme mieltä ja näin. Sitten tässä teen, kerron mielipiteestämme joskus. Pankit sano, miksi he nyt patistevat meitä IFRS 9 kanssa. päätös ei vielä tehty, mutta heti kun päätös on tehty, niin sitten sitä helpompaa minun on sitten varmistaa, että pankit todellakin ymmärtävät, että aika kulkee nopeasti ja pitäisi alkaa jo valmistautua tilanteeseen. Kiitos, Harkin. Gracias, señora. Kiitoksia. Kolme kysymystä liittyen siihen mahdollisuuteen, että rahapolitiikka Euroopan keskuspankissa tulevina kuukausina tai vuosina vaikuttaa sitten säästäjiin ja pankkien asiakkaisiin kolmessa mielessä. Ensinnäkin jotkut pankit ovat nyt laatineet tällaisia nollalausekkeita asuntolainoihin, eli jotta voidaan välttää, että korko olisi negatiivinen, niin aletaan soveltaa tällaista nollalauseketta. En tiedä, onko teillä tästä joku jonkinlainen kanta. Ja sitten jotkut pankit siirtävät näitä kielteisiä korkoja säästäjille samalla tavalla, kun pankit kärsivät näistä kielteisistä koroista. Ja sitten joissain maissa, ja tästä on keskusteltu, on mietitty sitä, että aletaan periä maksuja kassatoiminnoista näissä pankeissa – Onko teillä jotain kantaa näihin asioihin? Kiitos. Well, uh, first of all... No, ensinnäkin valvontakomitea yrittää nyt ymmärtää näitä 19 eri tapaa hoitaa asuntolainoja eri tavoilla eri maissa. Sekin on jo aikamoinen haaste. Ja tietysti ymmärrämme nämä korkoerot ja mitä ne merkitsevät asiakkaille. Ja meidän täytyy pitää mielessä kuluttajasuoja Ja tämähän viime kädessä on sitten kansallinen kysymys, eikä se ole EKPn käsissä. EKPssä tämä liittyy valvontakysymykseen, eli mikä on pankkien riski, eli onko, onko tässä luottoriski vai kannattavuusriski vai sekä että, kuinka suuret nämä riskit ovat, millaista valvontaa pitää harjoittaa näissä kysymyksissä, jotta voidaan varmistaa, että me pystymme tekemään työmme kunnolla. Eli tällä hetkellä riskien laajuus näiden luottojen tai kannattavuuden kannalta ei nyt edellytä meiltä mitään muita erityistoimia. Jos tilanne muuttuu, niin totta kai sitten ryhdymme tarvittaviin toimiin. Mutta valvonnan kannalta, mitä riskejä on pankeille ja millä tavalla me puutumme näihin riskeihin, tai sitten pankeissa saattaa myöskin olla väärään toimintaan liittyviä riskejä. Eli kysymyksiä ei välttämättä ole riittävästi otettu huomioon, niin se on sitten pankin käyttäytymiseen liittyvä ongelma. Kiitoksia. Meidän täytyy nyt tähän päättää. Ei ole enää aika jatkaa keskustelua. Ja meillä nyt ymmärrettävistä syistä oli hiukan viiveitä. Eli kiitoksia Daniel, että olit paikalla. Tämä nyt oli hankala ajankohta nyt pitää tätä kuulemista. Ja seuraava muodollinen kuuleminen on sitten 13. kesäkuuta. Ja sitä ennen varmaan te, Elke König ja komissio, voitte sitten ehkä suljetuin ovin tulemaan keskustelemaan näistä eri kysymyksistä, mutta nyt haluaisin kiittää tästä jo keskustelusta ja tietysti myöskin vuosikertomuksesta ja työstä, jota olette tehneet tämän ensimmäisen runsaan vuoden aikana. Kiitoksia. falloir camper au, <laughs> il va falloir camper au Parlement alors.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 But it's your decision. Yeah. No, dear colleagues, uh, um, I think we... Hyvät kollegat. Me nyt pidimme kuulemisen, mutta nyt käytännön syistä ensinnäkin turvallisuuskysymyksistä vastaava varapuhemies on nyt kiireinen ja myöskin muut jäsenet eivät ole päässeet paikalle. Ja heidän olisi pitänyt olla mukana tässä keskustelussa. Eli ehdottaisin, että lykkäämme tätä kohtaa, jotta pystymme kunnolla keskustelemaan tästä neuvottelutiimin kanssa. Ja pyydän todellakin anteeksi Andre Rialta, mutta tämä nyt on paras tapa toimia. Eli päätämme nyt tämän kokouksen. We will, uh, yes, so for the moment we... Eli kokous jatkuu kolmelta, mutta me nyt odottelemme vielä parlamentin päätöstä ja mietimme, miten sitten jatkamme. Fox, olkaa hyvä. Thank you, President. I'm conscious that... Kiitoksia Olen tietoinen, että Eban kollegan ovat tulleet tänne paikalle, mutta haluaisin, että kuinka monta neppiä on paikalla, jotka ovat, haluaisit puhua heille, koska minä ainakin olen tullut tänne sitä varten. Ja en nyt niinkään haluaisi lykätä meidän ohjelmaamme. Mielestäni me pitäisi jatkaa toimintaa ihan normaaliin tapaan. En ihan ymmärrä, miksi ylykkäätte tämän osuuden. Niin, olen ollut yhteydessä koordinaattoreihin ja täytyy ottaa huomioon, että täällä on esittelijöitä liittyen tähän kysymykseen, jotka nyt eivät ole paikalla. Ja tämä nyt on kuitenkin tärkeää keskustelua ja neuvottelutiimin pitäisi olla tässä nyt keskustelemassa EBAn ja komission kanssa ja komissio ei ole paikalla, koska turvallisuussyistä Ah, ai he ovat tulossa, selvä. Syy ei liity tähän terroristitapahtumiin, vaan että <clears throat> esittelijät ovat paikalla. Totta kai se liittyy siihen, koska syy miksi esittelijät eivät ole täällä, se liittyy näihin poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Eli esimerkiksi Tajani, hän on turvallisuusasioista vastaava varapuhemies. Ja kuten nyt näette, niin valtaosa parlamentin jäsenistä, joiden pitäisi olla mukana keskustelussa, eivät nyt ole paikalla. Eli mielestäni on nyt sopivampaa lykätä tätä kohtaa. Eli tämä on nyt päätös.